ottaa mieleemme. Olkaa tervetulleet. Kiitos. Kiitoksia ja vielä haluamme toivottaa Intian parlamentin edustajat tervetulleeksi. Te olette tänne Euroopan aina tervetulleita. Ja sitten viimeiset puheenvuorot tässä keskustelussa koskien Euroopan neuvoston kokousta 25.–26. kesäkuuta ja komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans. Kiitoksia puhemies vastaan tiettyihin kommentteihin, joita täällä on nyt tehty. Ensinnäkin Kreikasta. Korostan, että komissio jatkaa toimiaan, jotta löydetään kompromissi, jonka kaikki voivat hyväksyä ja joka pohjautuu sillä ajatukselle, että Kreikan kansalaisten ei saa antaa enää kärsiä ja meidän täytyy löytää nyt ulospääsy tästä ongelmasta. Ne teistä, jotka totesivat, viittaan nyt erityisesti Natsaliin ja Le Penin, että he ovat Kreikan kansan suuria ystäviä ja vastustavat euroa ja että Kreikan pitäisi lähteä eurosta, niin ehkä teidän, heidän pitäisi miettiä uudelleen vähän kantaansa tai sitten tätä ystävyyttä. Koska valtaosa kreikkalaisista ei halua päästä eroon Euroopasta, eurosta, he haluavat löytää siihen ratkaisun. Ja jos te olette niin suuria Kreikan kansan ystäviä, niin ehkä te voisitte noudattaa heidän viisauttaan tässä asiassa. No niin, nyt siellä sitten joku Löpenin vieressä antaa merkin siitä, että te olette täysin hulluja. Jos ystävät kutsuvat hulluiksi, niin no, en nyt tiedä. Niin. No, oli miten tahansa. Jos on ystäviä sellaisia kuin te, niin mieluummin otan sitten vihollisia. No sitten toinen aihe, joka yllätti minua, on se, että Natsol valitti siitä, että hänen edustajansa eivät, pääse Euroopan, eivät päässeet Euroopan parlamenttiin ennen lakon takia. No minusta Mä kuvittelin, että he ovat tehneet kaikensa, että Euroopan parlamentissa päästäisiin eroon. Eli ei nyt kaikkea voi saada. No niin. Ja toivoisin todellakin, että kaikki brittimepit eivät unohda tätä hienoa perinnettä, joka liittyy siihen, että on avoin maailmalle ja joka on riittävän luottavainen, jotta ei ajattele pelkästään siitä, että rakennetaan muureja Euroopan rajoille. Ja siitä pääsenkin sitten suoraan toiseen asiaan, joka liittyy maahanmuuttoon. Joko löydetään eurooppalainen ratkaisu, tai sitten ei löydetä ratkaisuja, ja sitten jatketaan työtä, joita meillä edelleen on. Tämä on uskoni. Jos ihmiset pidetään ulkopuolella, niin saadaanko sillä ongelmat ratkaistua? Se ei ole mori, moraalisesti mahdotonta, se on myöskin poliittisesti mahdotonta. Me emme ole Australia, me emme ole keskellä valtamerta, me emme voi soveltaa samoja ratkaisumalleja. Ja muuten, mitä sanotte sitten perheelle, joka pakenee sotaa Damaskoksesta tai muualla Syyriassa tai jossain muualla? Teillä ei ole oikeutta turvapaikkaa, pysykää siellä. Teidät pitäisi tappaa siellä. Ei kun jääkää sinne alueelle. No menkää sanomaan se sitten vaikka jordanialaisille tai libanonilaisille, jossa neljännes osa kansallisista pakolaisia. Teidän pitää vähän uudelleen miettiä tätä, että, se, että ihmiset pidetään ulkopuolella ongelmat ratkaisevat, ratkaistaan. Euroopan on kannettava vastuunsa. Meidän täytyy löytää kestävä ratkaisu, joka pohjautuu arvoillemme. Jos me tingimme arvoistamme tässä asiassa, niin sitten tingimme arvoista myös kaikissa muissa asioissa. Meidän täytyy ottaa huomioon asiat, jotka liittyvät omiin kansalaisiimme. Eli todella vetoaisin neuvostoon huomenna. Noudattakaa komission neuvoja. Antakaa sitten parempia ratkaisuja tai noudattakaa neuvojanne. Ja komissio pitää kiinni ehdotuksestaan. Ja olen nyt luottavainen, että parlamentin valtaosa tukee tätä ehdotusta. Ja me olemme aikaisemminkin yrittäneet vapaaehtoisia järjestelmiä, ne ovat epäonnistuneet. Ja uskon, että tämä on poliittinen ja moraalinen kysymys, meidän täytyy tehdä tästä nyt oikeat johtopäätökset ja toivon, että neuvostossa sitten asian suhtaudutaan vakavasti. No sitten Verhofstadt otti esiin Unkarin. Komissio on nyt yhteyksissä Unkarin hallitukseen ja haluamme tietää, mitä teknisiä syitä tässä nyt on. Emme edes tiedä, onko tällainen kielto nyt tulossa. On kaikenlaisia huhuja kiertämässä, mutta me tietenkin edellytämme, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat sääntöjä. jos on hätätilanne, silloinhan, jos Unkarin on valtavasti tulossa pakolaisia, niin se on sitten tietysti hätätilanne. Meillä on välineitä käytössämme, jolloin voimme sitten auttaa jäsenvaltioita hätätilanteissa. Mutta se, että ihmisiä ei enää päästetä maahan ollenkaan, niin tällaista ei ole sallittu Euroopan säännöissä. Eli me olemme valmiita auttamaan jäsenvaltioita, me olemme sitoutuneita Unkarin auttamiseen tässä kysymyksessä – me olemme neuvottelemassa heidän kanssaan asiasta, mutta kehotamme kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan sääntöjä, joista on sovittu yhteisesti. Eli me jatkamme tietysti tämän tilanteen seuraamista Unkarissa. Lopuksi, puhemies, toistan vielä komission nimissä, että tämä neuvoston kokous on sellainen, että siellä pitää tehdä rohkeita askelia eteenpäin maahanmuuttokysymyksissä. Jos asioista ei päätetä tänään, niin yhä useammat kuolemat, kuolevat ja silloin ei voida ryhtyä tarpeellisiin toimiin, joista keskustellaan heinäkuussa ja Jean-Claude Juncker vetoaa kaikkiin neuvoston jäseniin, jotta ne kantavat vastuunsa komission ehdotuksen suhteen ja Euroopan parlamenttihan on tukenut sitä voimakkaasti. Kiitos. Ora per il consiglio la... Ja sitten neuvoston nimissä Kalninas Lukashenika. Mikro. Paldies, godātais priekšsēdētāja kungs. Kiitos, puheenjohtaja. Kun hän arvoinen komission ensimmäinen varapuheenjohtaja, arvoisat parlamentaarikot, kiitos tästä keskustelusta. Kuten sanoin, neuvosto etsii kattavaa tasapainoista pitkän aikavälin ratkaisua. Ymmärrän, että neuvosto pitää kiinni ehdotuksestaan. Neuvosto ei kuitenkaan ole vakuuttunut, että tämä on paras keino ratkaista ongelmaan ydintä. Kyse ei ole ainoastaan kriisin seurauksi ja vastaan taistelusta. Hyvät kollegat, jos jossakin on jatkuvasti virtoja, täytyy rakentaa patoja eikä vaan tuoda ämpäreitä apuun. Päästään se, mitä aluksi sanoin. Kukaan neuvostossa ei kyseenalaista niiden auttamista, jotka todella vaativat apua. Kukaan ei kyseenalaista kehitysavun vahvistamista. Kukaan ei kyseenalaista yhteistyötä lähtömaiden ja siirtymämaiden kanssa ihmiskauppaan vastustamiseksi. Meidän täytyy kuitenkin löytää parhaat mahdolliset ratkaisut. Meidän täytyy löytää pitkän aikavälin ratkaisu, ratkaisu joka toimii. Neuvosto on aina ollut valmis reagoimaan. Haluamme työskennellä aktiivisesti huhtikuun neuvoston toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi ja ehkäistä hyväksymään sen, että ihmiset kuolevat välimerelle. Olemme hyväksyneet Frontex-viraston budjetin kolminkertaistamisen. Se on, on tarvittu myös lisäapua Frontexille teknisissä kysymyksissä. Se on myöskin pelastanut lisää henkiä välimerelle ja estänyt äh, huhtikuun tragedian äh, uusiutumisen. Ja kuten mainitsin, neuvosta hyväksymme välimereen äh, toimet yhteisen ulko- ja puitteissa. EU-komissio pyrkii lisäämään yhteistyötä lähtö- ja siirtymämaiden kanssa ja tulee löytämään kattavan ratkaisun maahanmuuton alueella. Kreikka. Ymmärrän Euroopan parlamentin kärsimättömyyden. Me kaikki katsomme Kreikan suuntaan kärsimättöminä. Ymmärrän, että tilanne ei ole yksinkertainen, mutta täytyy mahdollistaa Kreikalle se, että näyttää, että se on valmis täytäntöönpanemaan uudistussuunnitelmaa ja huomisen kokous toivottavasti tuo myönteisiä uutisia. Kukaan ei huku siksi, että putoaa veteen vaan siksi, että pysyy vedessä liian pitkään. Meidän täytyy auttaa Kreikkaa vedestä pois pääsemiseksi. Uudistukset ovat usein kivuliaita, mutta oman maan kokemuksestakin voin sanoa, että ihmiset voivat arvostaa hallituksen tekemiä kovia monimutkaisia päätöksiä jotka ovat kansan vaurauden ja vakauden kannalta välttämättömiä. Siksi tarvitsemme ratkaisuja enemmän pitkän aikavälin tuskaa. On meidän kaikkien edussa, että meillä on voimakas yhdistynyt taloudellisesti vauras EU. Yhdistynyt euroalue, vakaa talous. Siksi meidän täytyy voittaa esteet, rohkeasti tehdä se, mikä välttämätöntä on. Euroopan tästä esityslistalla on myös tärkeitä talouden hallintaan liittyviä kysymyksiä, viiden puhe, puheenjohtajan raportti maakohtaiset suositukset ja sisäisen ulkoisen turvallisuuden vahvistaminen. Ja kaikki nämä asiat ovat kytköksissä. Kiitos päivän keskustelusta. Käytän tilaisuutta kiittääkseni teitä sydämen pohjasta hedelmästä yhteistyöstä Latvian puheenjohtajakaudella. Meillä on ollut hyvin dynaamisia keskusteluita. Olemme sinneet ratkaisuja, pyrkineet löytämään konsensuksen tärkeissä kysymyksissä. Ja tehtävän astuva Luxemburgin puheenjohtajuus ja Eurooppa toivon teille rauhanomaisempaa, rauhallisempaa kuutta vuotta. Vähemmän kriisejä, enemmän kasvua ja vaurautta. Anche il Parlamento ringrazia la... Parlamentti haluaa myöskin kiittää Latviaa puheenjohtajakaudesta ja erinomaisesta yhteistyöstä, joita meillä on ollut näiden kuuden kuukauden aikana. Suurkiitokset vielä. Keskustelu päättyy. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară. Sitten jatkamme istuntoa. Mutta sitä ennen on puheenvuoropyyntö Glesosilta. Hän haluaa työjärjestyspuheenvuoron, eli Glesos, olkaa hyvä. Δεν ζήτησα λόγο για διαδικαστικό θέμα, ζήτησα το λόγο. En minä pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa, vaan halusin sanoa jotain aikaisempaan keskusteluun. Minulle luvattiin ensin puheenvuoro ja sitten en kuitenkaan saanut sitä. Se on se ongelma. Minä pyysin minuuttia, saisin minuutin puhua ja minulle sanottiin, että saisin. Ja sitten en kuitenkaan saanut sitä. Mitäs tämä nyt on? Ah, din înțeles este că la Käsittääkseni ongelma tässä nyt on se, että Edellinen keskustelu liittyi poliittisten ryhmien puheenjohtajien keskustelun, eli muut eivät saaneet puheenvuoroa. Mutta jos tämä olisi ollut mahdollista, niin totta kai silloin olisitte voinut käyttää puheenvuoron. Putessa vorbiți, you can speak now. You can speak now. Mutta nyt voitte käyttää puheenvuoron. Da. Puteți să luați cuvântul. Yes, you can speak. No niin, saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Haluaisin esittää kysymyksen kaikille kollegoille. Kysymyksen, joka on minulle hyvin ajankohtainen liittyen Euroopan arvoihin, jos Eurooppa haluaa olla demokraattinen. Kysymys on siitä, että kunnioitammeko me kansan tahtoa vai ei. Kreikan kansa vaaleilla päätti, että se ei halunnut sitä, mitä tapahtui, vaan se haluaa itse muotoilla oman tulevaisuutensa. Kunnioitammeko me tätä tahtoa vai ei? Tässä ei ole kysymys Kreikan kansasta, vaan demokratiasta. Kunnioitammeko me kansan tahtoa kyllä tai ei. Tämä on se kysymys. Kreikan kansa päätti, että se haluaa itse muotoilla oman tulevaisuutensa, eikä se halua, että velkojat sen tukehduttavat. Neuvottelut eivät ole johtaneet mihinkään. Oli vain yksi ratkaisu. Joko se, että tavallaan lähdetään tästä irti tai alistutaan. Jos meillä on velkoja, ne maksetaan. Jos meillä ei ole velkoja, niitä ei makseta. Minä lähden Euroopan parlamentista muutaman päivän kuluttua, mutta haluaisin, että jokainen jäsen vastaisi tähän kysymykseen oman parhaan kykynsä mukaan ja tietämyksensä mukaan. Ja mihin ikinä menettekään, niin miettikää kysymystäni. Kiitoksia edustaja Glesos. Sitten siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan, eli Fernandesin ja Bulmannin mietintö